otteesta. Ja näin voimme varmistaa tasavertaisen kohtelun. Kiitoksia. Kiitos, kiitos herra Keli. Näin olemme kuulleet äänestysselitykset. Tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan ensi istunnon aluksi hyväksyttäväksi ja päätöslausumat toimitetaan eteenpäin. Istunto keskeytyy ja päättyy alkaa. Kiitoksia. Thank you very much. Thank you, Kelly. Thank you very much. <laughs>